Päätän keskustelun tästä aiheesta tähän. Ja vielä kaksi ilmoitusta puhemiehistön puolelta. Ensimmäinen ilmoitus liittyy pyyntöön, Saksan viranomaisten esittämään pyyntöön, jonka mukaan Jürgen Koitsmanin immuniteetti mitätöitäisiin ja työjärjestyksen mukaisesti tämä pyyntö jätetään jurivaliokunnan käsiteltäväksi. Toinen ilmoitukseni liittyy siihen, että kansa